sitoutumattomalta minulla on pyyntöjä muuttaa valiokunnan ja erään valtuuskunnan nimityksiä. Nämä muutokset julkaistaan pöytäkirjassa, jos niihin ei tule vastalauseita. Pöytäkirjan hyvä